Okay, colleagues, I suggest that we start with our meeting. Could you please... Aloittakaamme kokous. Olkaa hyvät, istuutukaa. I open the meeting. Avaan kokouksen. Ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Kiitoksia, kiitoksia. Esityslista luonnos lähetettiin teille toinen neljättä. Se löytyy teillä asiakirjoistanne. Ja haluaisin kiinnittää huomionne pienen muutokseen. Kohta seitsemän Stavrakakisin mietintöä käydään läpi kohdan neljä jälkeen. Ja kohta viisi edustaja Katalinin mietintö käydään kohdan kuusi jälkeen. Sitten kohta kaksi, ilmoitukset. Meillä on tulkkaukset kaikki kieli, paitsi Tanskaan tänään. Samaten tämä kokous välitetään internetissä. Kohta kolme pöytäkirjan hyväksyminen teillä on ne 20. maaliskuuta 2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Ja ne lähetettiin teille sähköpostilla 17.4. Ja jos vastalauseita ei ole, niin nämä on hyväksytty. Kohta neljä on erityiskertomus 16 2011 vastuuvapaus 2011 ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen tarkoitettu EUn taloudellinen tuki Bulgarialle, Liettualle ja Slovakialle, saavutettu edistys ja tulevat haasteet. Esittelijänä Marinesku ja annakin puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle. Fazakash, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat valiokunnan jäsenet. Ensinnä haluan ilmaista kiitollisuuteni budjettivalvontavaliokunnalle siitä, että on ottanut tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen EUn rahoitusavustuksesta ydinlaitosten purulle Bulgarissa, Liettuassa ja Slovakiassa. Haluaisin erityisesti kiittää ja välittää arvostukseni herra Mari Niskolle hänen työryhmälleen sitoumuksesta tähän erittäin tärkeään aiheeseen ja heidän valmiudestaan olla meidän kanssamme yhteistyössä. Te tiedätte, että ydin turvallisuus ja ydinvoiman purku on ja tulee pysymään relevanttina yhä enemmän tärkeänä kysymyksenä johtuen siitä, että yksi kolmasosa osa 143 ydinreaktorista, jotka nyt toimivat Euroopassa, suljetaan vuoteen 2025 mennessä. Aivan erityinen tapaus on Bulgaria, Liettua ja Slovakia, ne ovat, ne ovat sen osoittaneet, että ydinvoimaloiden purkaminen ja jätehuolto on teknisesti monimutkaista ja pitkää aikaa vaativa. Siinä tarvitaan myös huomattavat rahoitusresurssit kun pyritään lisätä ydinturvallisuutta, Bulgaria, Liettua ja Slovakia sitoutuivat neuvotteluissa siihen, että purkuvat varhaisessa vaiheessa kahdeksan ei korjautavassa olevaa ydinrektoria. He tunnustivat, että tästä liittyy erityisiä sosiaalisia, taloudellisia ja rahoituksellisia taakkoja johtuen tästä sitoumuksesta. Ja näin EU lupasi antaa rahoitusapua kolmen kolmelle maaohjelmalle 2,8 miljardia euroa kaudelle 1999-2013 kun, ajateltu, että kun ajatellaan huomattavaa summaa ja monimutkaista hallintojärjestelmää purussa, tilintarkastustuomioistuin aloitti tarkastustyönsä sy- syksyllä 2009 erityiskertomus keskittyi siihen, miten EU-ohjelmia purusta oli toteutettu Bulgarissa, Liettuassa ja Slovakiassa vuodesta 1999-2010 vuoden loppuun saakka tässä tutkittiin, oliko toimittu tarpeiden mukaisesti ja toimittu niin kuin oli suunniteltu ja olivatko hallitusjärjestelyt yhteensopivia niin, että varmistettiin tehokas ja tuloksellinen EU-varojen käyttö. Tämä tarka- tätä tarkastusta seurattiin valppaasti, ei vain tarkistuksen kohteiden toimesta, vaan myös sidosryhmät ovat kiinnostuneita. Tässä kiinnitettiin teidän valiokuntanne huomio asiaan ja herra Marinescu pystyy keskittymään poliittisiin seikkoihin näissä EU-rahoitteissa rahoitetuissa ohjelmissa. Yhteistyössämme meillä oli hyviä keskusteluita teidän esittelijänne kanssa ja tilintarkastustuomioistuin mielelläni antoi, mielellään antoi herra Marinoskolle kaikki tarvittavat tiedot, jotta hän pystyi laatimaan valiokunnan päätöslauselman 5. huhtikuuta 2011 aiheena tehokkuus ja tuloksellisuus EU-rahoituksessa, kun puretaan ydinvoimaloita uusissa jäsenvaltioissa. Kun vasten en raporttimme ensin alkulöydöksiin ja viitaten teidän päätöslauselman komissio laati vaikutusarvioinnin ja uudet puitteet, jossa asettiin erityisiä tavoitteita ja määriteltiin vastuukysymyksiä ja puhuttiin myös vastuukysymystä paljon selkeämmästi kuin tähän mennä oli tilanne. Tuomioistuin seuraten tätä kuulemismenettelyä komission kanssa vei loppuun loppuun oman erityiskertomuksensa helmikuussa 2012. Tässä kertomuksessa todettiin, että vaikkakin Bulgaria, Liettua ja Slovakia olivat sulkeneet so- sopimusten mukaisesti reaktorit, niin ja tärkeitä virstanpylväitä oli saavutettu Purussa, niin pääprosessi silti on edessä ja sen loppuun vientiin liittyy huomattavia rahoituspuutteita, noin 2,5 miljardia euroa tuloksena aika löysästä poliittisesta puitteistosta ohjelmat eivät hyödy kattavista tarvearvioinneista, priorisoinnista tai tavoitteiden asettamisesta. Tämä kaikki on edelleenkin tekeillään. huomattavat infrastruktuurihankkeet ovat jääneet aikataulusta jälkeen, budjetti on yritetty, puuttuu avaintietoa radioaktiivisesta jätteestä jätteestä tai teknologioista ja laitteistosta, joita tarvitaan jätteiden käsittelyyn. Paljon toimintaa, jolla pyritään lieventämään ydinreaktoreiden varhaisen sulkemisen seurauksia on viety loppuun, mutta ei silti tiedä, kuinka paljon on pystytty hälventämään näitä vaikutuksia. Vastuu on epäselvä, ei ole kunnollisia tarvearviointeja tehty tai priorisointia tai eikä erityistavoitteita ole asetettu. Komission valvonta keskittyy budjetin täytäntöönpanoon kokonaisuutenaan. Tuomioistun suosittelee, että ennen kun enemmän käytetään vielä varoja. Komission pitäisi analysoida käytettävissä olevia varoja ja mitä hyötyä niistä mahdollisesti voidaan saada ja asettaa ehdot tehokkaalle, tulokselliselle ja säästäväiselle EU-varojen käytölle. Jotta tämä, tämä saavutetaan, tässä pitäisi tarvitaan selkeä tarvearviointi ja tutkijaohjelmia tässä vaiheessa ja mitä vielä pitää saada aikaan ja miten kaiken kaikkiaan voidaan tunnistaa rahoitustarpeita ja löydetään myös tähän tarvittavat varat. Tämän pitäisi vuorostaan johtaa tavoitteisiin, jotka sopivat yhteen resurssien kanssa. Ja se, pitää saada myös aikaan suoritusindikaattoreita, suoritusindikaattoreita, joita voidaan valvoa. Jos EU päättää antaa lisärahoitusapua seuraavassa rahoituskehyksessä, tuen pitäisi perustua arvioinnille syntyykö lisäarvoa tällaista toimista, pitäisi tunnistaa erityiset toimet, joita voidaan rahoittaa EU-budjetista ja pitää ottaa huomioon myös muut rahoitusmahdollisuudet, kuten rakennerahastot, ja pitää pyrkiä saamaan aikaan sopivat ehdot EUn rahoitukselle. Komissio antoi vastauksensa erityiskertomukselle ja päätti toimia suositusten mukaisesti jotka koskivat EU-avustusta vuoden 2013 jälkeen. Komissio hyväksyi sen, että tarvitaan vaikutusarviointi, se pitäisi tehdä ja se aikoo tarkistaa suoritusindikaattoreja niin, että saadaan toimi, toimimaan kaudelle vuoden 2013 jälkeen. Minä olen vakuuttunut siitä, että tiivistetty yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen ja teidän valiokuntanne välillä voi olla tärkeässä roolissa, kun pyritään varmistamaan käytännön täytäntöönpano koskien näitä tärkeitä sitoumuksia, joihin komissio on ryhtynyt perustuen kertomukseen ja läheisessä yhteistyössä meidän kanssamme herra Marinas kun toinen mietintö, analysoidaan purkuohjelman monimutkaisuutta, niin se on nyt yhdessä sitten kuitenkin laadittu. Tämä luonnos oikein osoittaa, minkälaisia heikkouksia ohjelman hallinnoissa ja täytäntöpanossa on, korostaa sitä, että tarvitaan korjaavia toimia rahoituksen puutte- puutteissa ja ja pitäisi järjestää purku niin, että se on myös peruuttamatonta toimintaa. Tässä korostetaan, kuinka tärkeää on saada asiantuntijatietoa, joka on erilaista kuin se tieto, jota tarvitaan ydinvoimaloiden hoitoon. Pelkästään asiakirjassa korostetaan, kuinka tärkeää sekä kattava että yksityiskohtainen etukäteisarviointi on, jossa identifioidaan erityiset toimet, joita pitää rahoittaa ja miten täytäntöön pannaan ex ante ehtoja ottaen huomioon tulevat maksut. Tämän lisäksi Teidän mietintönne osoittaa, kuinka tärkeä rooli Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankilla on ja kuinka tärkeää on saada tehokkaampi hallintomekanismi aikaan mukaan lukien se, miten täytäntöön pannaan relevantteja indikaattoreita ja esittää myös kysymyksiä mahdollisesta lisäarvosta, jota syntyy, kun siirretään ohjelman hallinnointi tälle pankille. Tässä vedotaan EBRD, jotta se tekisi parlamentille tie, tie tai väitäisi tiedoksi raportit projektien täytäntöönpanosta ja pyydetään, että komissio arvioisi lisäarvoa, jota syntyy yhteistyöstä EBRDn pankin kanssa. Omasta puolestamme me toivomme, että nämä oikeudet kysymykset saavat kunnollisen vastauksensa ja me tarjoamme teille apuamme yhteistyötämme, joka perustuu meidän kokemukseemme ja yhteistyösopimuksemme EBRDn kanssa, jotta voitaisiin löytää hyvä ratkaisu tähän ongelmaan perustuen arviointiin. Minä toivon, että tuomioistuimen kertomus ja teidän valiokuntanne voivat antaa huomattavaa apua komissiolle, kun se laatii kestäviä ehdotuksia, jotka auttavat päätöksentekijöitä, kun he arvioivat lisää EU-rahoitustarvetta, jotta voitaisiin turvallisesti viedä eteenpäin purkuohjelmia käytännön täytäntöönpano koskee näitä ehdotuksia. Sen pitäisi lisätä tehokkuutta ja tuloksellisuutta ydinvoiman purkuohjelmissa Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa. Ja näin pitäisi myös pystyä tehostamaan ydinturvallisuutta kautta Euroopan ja näin voidaan, voidaan parantaa kaiken kaikkiaan eurooppalaisten elämänlaatua. Arvoisa puheenjohtaja, käyttäisin tilaisuutta hyväkseni ja vakuuttaisin teille, että tuomioistuin on sitoutunut läheiseen yhteistyöhön teidän esittelijänne kanssa, herra Marinuskun kanssa, ja myös teidän kaikkien muiden jäsenten kanssa tässä valiokunnassa, jotta voimme helpottaa tätä valmistelua, hyväksyntää ja täytäntöönpanoa näissä tärkeissä kysymyksissä ja toimenpiteissä, joita on käsitelty molemmissa kertomuksissa ja mietinnössä. Kiitoksia teidän huomiostanne. Kiitoksia Zakas teidän esityksestänne ja nyt annan puheenvuoron esittelijä Marin Eskulle. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minun äh, mietintöni tietenkin perustuu tuohon tilintarkastustoimistomen äh, raporttiin ja haluaisinkin kiittää tilintarkastustoimistonta erittäin hyvästä yhteistyöstä. Jo ensimmäisellä kerralla samasta aiheesta sain paljon tietoa sieltä ja näin oli tälläkin kertaa. Kiitokset vielä kerran. Tämän mietintöluonnoksen ohella niin ö, olen myös analysoinut tuota ensimmäistä mietintöä, jonka parlamentti on hyväksynyt. Sehän koski 2014-2020 ajanjaksoa ja niiden määrärahojen jakamista, jotka oli tarkoitettu mm, ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen ja niissäkin oli kyse näistä semmoista kolmesta reaktorista, joista tässä puhutaan. Ja haluan tietysti kuulla kollegoiden mielipiteen näistä kysymyksistä, joita nyt käsitellyt mietinnössäni. Minun mietinnössäni erityisesti oli kyse seuraavista aiheista. Tarvitaan hyvin tiukat toimintasuunnitelmat ja tiukat aikarajat sitä paitsi pitäisi miettiä budjettikysymyksiä, eli miten mikäkin toiminta pystytään rahoittamaan ja mistä rahoituslähteet löytyvät. Nämä kaksi tosiasiaa, niiden pitäisi muodostaa ennakkoedellytykset maksuille ja maksatuksille parlamentin ja neuvoston hyväksyminä, koska nämä kuluvat 2014-2020 ajanjaksolle vielä. Ja sitä paitsi täytyy varmistaa, että nämä summat käytetään vain käytöstä poistamiseen eikä muihin mahdollisiin toimintoihin. Meidän pitäisi myös ehdottomasti selvittää, että ovatko nämä nyt sitten viimeiset määrärahat, jotka EU noiden liittymissopimusten nojalla tulee jakamaan. Ja tarvitaan sitten myös kertomus muiden toimijoiden osallistumisesta ja selvitys siitä, onko tämä yhteistyö tarpeen, koska tärkeimmät rahoituslähteet ovat nyt sitten EU-ssa, eli voitaisiin selvittää tarvit, ja onko mahdollista löytää muitakin rahoituslähteitä. EUn määrärahat 2014-2020 ja niiden maksatukset tulee hyvin tarkkaan tutkia ja niiden täytyy vastata myös Euroopan unionin vahrainhoitoasetusta. Eli ei saa käydä niin kuin aikaisemmin, että ainoastaan tilintarkastustuomioistuin on vastuussa tarkastuksesta. Tässä olivat tärkeimmät havainnot mietinnössäni ja tietenkin mielelläni käyn tästä keskustelua teidän kanssanne, eli odotan tässä komission ja teidän kommenttejanne. Kiitoksia edustaja Marinesku esittelijämme. Peter Farris edustaa komissiota, on energiapääosastolta. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos edustaja Fasakashille tästä mietinnön esittelystä. Jos katsotaan sitä menneisyyttä, niin nämä kommentit, eh, tämä mietintö on julkaistu, joten haluaisin keskittyä esittelijän Marineskun mietintöön. kun tätä mietintöluonnosta esitellään. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että komissio täysin tukee näitä päätelmäluonnoksia sellaisena, kun tilintarkastustuomioistuimen edustaja Fazakash niitä esitteli. Komission esitys ja ehdotus keskipitkälle puitteistolle 2014-2020 sen rahoitukseksi jo ylittää tämän. Ja kun korostetaan sitä, että rahoitusvastuu turvallisen käytöstä poiston kohdalla kuuluu jäsenvaltiolle, niin voimme vain hyväksyä tämän periaatteen. Lisäksi olemme samaa mieltä siinä, että meillä täytyy olla selkeä rahoitussuunnitelma, kun näitä eri lähteitä rahoitetaan. E, esittelijä vetoa komissioon, että komissio tekisi näin, mutta haluaisin kyllä vähän ymmärrystä osaksemme, sillä komissio ei yksin kykene tähän. Meillä ei ole pääsyä kaikkiin kansallisiin varoihin ja niiden käyttöön. Lisäksi on aivan selvää, että kyseessä on kansallinen vastuu, niin silloin kansalliset varat sisällytetään hankkeeseen. Olemme myös ehdottaneet, kuten täällä todettiin, että rahoitusapua ei tulisi jatkaa vuoden 2020 jälkeen. Ja kun katsotaan näitä valvontapuitteita, jotka olemme ottaneet käyttöön, niin tällainen ex ante ehdollisuus ehdotettuun asetukseen pitäisi olla riittävä. Yhdessä esittelijän kanssa olemme myös sitä mieltä, että nyt nämä lieventämismenettelyt pitäisi poistaa käytöstä välittömästi heti näiden toimintaa katkosten jälkeen tarvittiin interventioita, mutta nyt näistä on päästy ja se ei enää ole välttämätöntä. Kuten tilintarkastustuomioistuin ja esittelijä molemmat pyytävät, niin tietenkin arvioimme sitä, millä tavalla voidaan parhaiten rahoituksellisesti hallinnoida sitä tukea. Tässä on viitattu yhteistyöhön EAKRn kanssa ja tällä hetkellä yksikköni tutkii li- lisää tätä parasta tapaa edetä. kuudessa siis hyvä puheenjohtaja. Me kannatamme tätä esittelijän työtä kuten myöskin miltei kaikkia niitä päätelmiä. Pieniä faktisia asioita on, jossa kohdin antaisin mielelläni esittelijän hieman tekstipohjaa. Mehän elämme jatkuvasti muuttumassa maailmassa ja molemmat olemme viitanneet 143 toiminnassa olevaan ydinreaktorin EUn alueella. Näin ei kuitenkaan enää ole asian laita, joten tämän tyyppisiä korjauksia – pitäisi tähän sisällyttää, sillä Fukushiman jälkeen saksalaiset ovat sulkeneet kahdeksan reaktoriaan yhdestä, siis näistä 143, jotka olivat toiminnassa vielä ennen Fukushimaa. Nämä nyt ovat vain tällaisia vähäpätöisiä <clears throat> korjauksia, jotka voidaan hoitaa kahdenvälisesti esittelijän kanssa. Kiitoksia siitä, että viitsitte kuunnella. Puheenjohtaja, kiitoksia. Se oli Euroopan komission puheenvuoro. Nyt hyvät kollegat, voimme käydä asiasta keskustelua ensimmäinen puhuja. Ačiū gerima pirmininkė. Niin, puheenjohtaja. Niin, todellakin äh, voimaloiden äh, käytöstä poistaminen oli aiheena erityiskokouksessa – viime viikolla. Ja haluaisin kiittää Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja kollega Marin mietinnöstä. Ja olen iloinen siitä, että nämä tiedot ovat tarkkoja ja oikeellisia. Olen huolestunut komission edustajan lausumasta – Tilintarkastustuomioistuin väittää, että komission pitäisi olla vastuussa voimaloiden käytöstä poistamisesta. Tietenkin hallinnolliset säännöt edellyttävät sen, että ö, huolehditaan seurannasta. Eli jos annetaan rahoitusta, niin sitten täytyy myöskin huolehtia valvonnasta näiden rahojen käytöstä. Eli tästähän oikeastaan on tässä ongelmassa kyse. Emmekä saa myöskään nostaa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia. Sekin on tärkeässä roolissa käytöstä poistamisen osalta, erityisesti Ignalinan voimalan osalta. Jälleenrakennus- ja kehityspankki määrittää sen, miten julkiset hankinnat tapahtuvat ja minkälaisilla aikaväleillä mitäkin tehtäviä hoidetaan. Ja taustasta sen verran, että tämähän ei ole pelkästään taloudellinen kysymys, vaan myöskin poliittinen luonteeltaan. Kun liityimme Euroopan unionin 2004, niin meidän energiaasiantuntijamme eivät välttämättä ihan sopella silmällä sitä katsoneet, minkä takia Liettuassa 2009 pitäisi sulkea Ignalinan voimala. Vaikkakin mm, oli arvioitu, että voimalla voisi vielä toimia moitteettomasti 2017 saakka, mutta poliittisesti sitten äh, teimme lisäpöytäkirjan liittymissopimukseen siitä, että Euroopan unionista saadaan taloudellista tukea sitä varten, että voimalan käytöstä poistaminen voidaan toteuttaa aiemmin. Tietenkään tämä rahoitus ei ollut riittävä. Eivät siis riittäneet vuoteen 2014 saakka suinkaan, mutta nyt meillä on kuitenkin tämä poliittinen sitoumus. Ja nyt vuoteen 2020 on siis tarkoitus huolehtia rahoituksesta, mutta välttämättä tätä voimalaa ei ole kuitenkaan vielä saatu suljettua. Eli silloin meillä on kyse tässä myöskin itse asiassa ydinvoimalla turvallisuudesta. Meidän täytyy välttää se, ettei tulla tähän tilanteeseen. Eli kaikki menot tulee, anteeksi, kaikki tehtävät tulee huolehtia ja komission tulee tästä huolehtia. Samoin kuin tietysti muidenkin yksittäisten toimijoiden. Minusta on selvää, että jos ajatellaan tätä lopullista sulkemista, niin komission tulee olla vastuussa. Komission tulee asettaa tavoitteet ja te, laaditaan suunnitelmat käytöstä poistamisesta ja sen eri vaiheista ja keskustella niistä. Ja erityisesti tällä tasolla ei saa sitten tinkiä velvollisuuksista. Olen sitä mieltä, että komission ja talousarvion valiokunnan tuella pystymme tässä onnistumaan. kiitos. Kiitoksia. No, koko mietintö jättänyt aikaa sanattomaksi. Siis 2,85 miljardia on jo maksettu. Ja nyt on itse asiassa juuri todettu, että näitä voimaloita ei ole edes purettu vielä – Eli nyt kysymys kuuluu tilintarkastustuomioistuimelle, että mitä me tätä 2,25 miljardia olemme oikeastaan saaneet ylipäätään aikaiseksi. Onko tämä nyt ihan normaalia? Onko siis kaikki kunnossa tämän menettelyn kanssa? mitä me tiedämme julkisista hankinnoista? Tämä olisi yksi kysymys, johon en ole saanut vastausta. Mietintö on kiintoisa, mutta olisin kyllä toivonut, että se olisi ollut vähän pidempiä siihen liittyy monia kiintoisia kysymyksiä, joita voitaisiin vielä syventää. Mehän heinäkuussa menemme Liettuaan, Ignaliinaan ja toinen kysymys olisi, että minkälaisia kysymyksiä siellä pitäisi sitten esittää paikan päällä? Mitä, miten meidän pitäisi valmistautua vierailuun mielestänne? Ja sitten kolmas kysymys koskee kustannuksia ja niiden kehittymistä. Haluaisin myös ö, tiedustella, että Marian, sinä olet laatinut ensimmäisen omaloitteisen lausunnon vuosikertomuksen tämän ja olet pyytänyt tällaista etenemissuunnitelmaa, etenemiskertomusta mukaan, ja sitä ei nyt enää mukana tässä tekstissä, eli haluaisin sen takaisin mukaan. Tässä on tietysti kysymys rahoituksen rajoituksesta, mutta toisaalta sitten on avoimia kysymyksiä, eli mitä tehdään sitten näiden raunioiden kanssa, jotka nyt seisovat siellä ja joiden osalta ei oikein tiedetä, että mitä niille tapahtuu. Mulder, please. Kiitoksia, edustaja Mulder. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen lukenut tämän mietinnön ja siinä ei ole riittävästi suunnitelmia sen suhteen, mitä tehdään eri vaiheissa, eikä riittävästi ex antevalvontaa. Mutta varsinkin kohdassa kaksi sanotaan, että, että teoreettinen käytöstä ja sitten tässä mainitaan erilaisia määriä. Ja näissä kaikissa ollaan paljon en, etukäteen jo toimittu, että onko tämä nyt sellainen ongelma, että ei tässä ole ollut riittävästi suunnitelmaa. Mitä nopeammin niin suljetaan, sitä parempi. Näinhän on. Varsinkin jos Ignalinassa sanotaan, että yksikkö 1 pitäisi sulkea 2013. Se itse asiassa suljettiin jo vuonna 2004. Eiköhän se ole hyvä asia. Kysymykseni on, että sikäli kun näin, niin riippumatta huonosta suunnitelmasta, kehityksestä ja niin edelleen, niin sikäli kun näen, niin rahat on ainakin hyvin käytetty, mutta vielä tärkeämpää minulle on se, mitkä ovat nämä odotetut Euroopan unionin rahoitussitoumukset tulevaisuudessa. Monivuotinen rahoituskehys, onko se riittävä? Tilintarkastustuomioistuimen mielestä. Ja minua myös kiinnostaa Ignalinassa se, että tässä on oltu vastuussa melko suuresta Liettuan sähkön tuotantomäärästä. Mikä nyt on sitten se vaihtoehto, mistä sähkö saadaan? Onko Liettuassa sähköpula? Onko siihen ollut joku ratkaisu? Olemmeko me olleet mukana auttamassa tässä asiassa puheenjohtaja? Kiitoksia. Edustaja Gajer seuraavana. Ähm, kiitoksia. No, luulen, että tässä yhteydessä täytyy miettiä kahta isoa ongelmaa. Ja pitää miettiä tätä sitten myöskin sitten, kun äänestetään tästä mietinnöstä. Muistan, että jokin aika sitten, niin siinä vaiheessa kun budjettia laadittiin, niin käytiin pitkät keskustelut neuvoston kanssa siitä, että miten tästä kustannuskehityksestä, mitä tämä näyttää rahoituksen kannalta näiden kolmen voimalan käytöstä poistamisen kohdalla. Ja nyt kuulostaa siltä, että näitä kustannuksia tulee vielä seuraavankin budjettiin ja tästä pitää varmasti keskustella jäsenvaltioiden kanssa. Ja sitten jos ajattelen tässä nyt näitä keskusteluja, kun muutamat ja monetkin jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että haluavat maksaa vähemmän EU-budjettiin, niin sitten äh, mitä tulee näiden kolmen voimalan käytöstä poistamiseen, niin näistä tulee vielä lisää kustannuksia. Ja tosiaan niiden osuus sitten EU-budjetista kasvaa entisestään. Eli eh, minkälaisia ehdotuksia sitten tulemme tekemään tästä valiokunnasta budjettiin ja miltä se sitten tulee näyttämään monivuotisten rahoituskehitysten kohdalla. Eli tämä on isompikin kysymys kuin pelkästään tätä valiokuntaa koskeva kysymys. Ja sitten Minähän olen esittänyt komissiolle ja tilintarkastustoimistoimelle kysymyksen siitä, että tiedämmekö todellakin, että miten EU-rahat, jotka menevät jäsenvaltioihin voimaloiden käyttöstä poistamista varten, että miten ne loppujen lopuksi on käytetty. Ja tähän liittyy sellainen tausta, että yksi eh, saksalainen yritys on ollut mukana näissä projekteissa ja se joutui maksuvaikeuksiin, koska eh, projekti tehtävä kyllä täytettiin, mutta sitten ei saatu varsinaisia rahoja vastaan. Ja tämä alkaa kuulostaa MEPin korvissa yhä kiinnostavammalta, eli jäsenvaltiot saavat rahaa, mutta sitten eivät sitten enää käytä näitä sahoja ihan kunnolla, eivätkä ainakaan aikataulussa kun tällaista kerran tapahtuu. Ja sitten nämä yritykset, jotka ovat olleet mukana purkamassa voimaloita, niin sitten odottavat edelleenkin laskujensa maksamista. Eli kysymys kuuluu, että missä nämä rahat oikein sitten oikein ovat. Ja sitten kuulen, että tästä tehdään myöskin äh, tarkistuksia mietintöön, niitä, niitä pitäisi ottaa mukaan mietintöön. niin silloin haluaisin esittää tällaiset kysymykset laitokselle, että miten tarkat tiedot meillä on näiden varojen käytöstä. Kiitoksia edustaja Gajer. Koska tässä tuomioistuimen ja komissiolle esitettiin useita kysymyksiä, haluaisin pyytää teitä lyhyesti käsittelemään näitä. Ensinnäkin ehkä tilintarkastusomaisuus istun ensin. Pasakas. Kiitoksia. Aluksi vielä kiitokseni uudestaan teidän valiokunnallenne mielenkiinnosta, jota osoitatte tätä tärkeää kuumaa kysymystä kohtaan. Se on todellakin ratkaiseva kysymys meidän kaikkien kannalta. Entisenä valiokuntana jäsenenä olen niin tyytyväinen voidessani tarttua tähän tarkastustehtävään tilintarkastustuomioistuimessa, koska muistin, että myös aikaisemmin vuodesta 2004 lähtien, kun olen kuulunut tähän valiokuntaan, tämä kysymys tuli aina esille ja kysyttiin Miksi EU käyttää näin paljon rahaa ja mitä tulosta tästä rahan kautta syntyy. Toisaalta voin kertoa teille, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä olemme sitä jäsenenä. Voin todeta, että meidän pääroolimme on ja ammattivelvoitteenamme on antaa teille vastuuvapauden myöntäjänä hyvin perusteltuja kertomuksia ja todisteita, jotka perustuvat omiin tarkastustoimiimme ja valiokunnasta riippuu, teistä riippuu, teidän pitää tehdä oikeat päätökset ja vetää oikeat päätökset tästä kertomuksesta. Erityisesti nämä päätelmät tässä erityistapauksessa ovat ennen kaikkea poliittisia. Ja tilintarkastustuomioistuinen mielellään tässä teitä auttaa, mutta teistä loppujen lopuksi riippuu minkälaisiin päätelmiin tulette. Nyt ensin aloittaisin kohdasta, jonka herra Valsidis otti esille. Toivottavasti äänän hänen nimensä oikein. Tämä on aivan erityinen tapauksensa. Se on ollut erityistapaus. Monet ehkä muistavatkin, että jäsenyysneuvotteluissa kaikkien uusien jäsenvaltioiden kanssa mukaan lukien Unkari oma maani komission puolelta tuli sellainen pyyntö, että pitäisi sulkea ydinvoimaloita Unkarin tapauksessa. Unkari onnistui selittämään ja vakuuttamaan komission siitä, että kaikki ydinvoimalamme täyttivät eurooppalaiset sääntöstandardit. ja Ja Liettua taas, niin kuin todettiin, sen kohdalla oltiin hämmästyneitä, että sellainen pyyntö tuli komissiolta, että heidän pitäisi sulkea var- ennenaikaisesti voimalansa. Sitten oli olemassa myös tällainen sopimus, joka oli allekirjoitettu, jossa ymmärrettiin ja arvostettiin tutkittiin, arvioitiin näitä sosiaalisia ja muita vaikutuksia, joista syntyy, ja ehkä komissio voisi osallistua näihin kustannuksiin näiden syiden takia. Me olemme tutkineet tätä asiakirjaa. Se on erittäin laaja, avoin sopimus. Täällä ei puhuta summista eikä otsakkeista. Tar- tarpeista, joihin rahat käytettäisiin, on vain komissa, että jotakin varoja annetaan. Tämä on edelleenkin tässä pääristiriitaisuutena. Nytkin, kun olen kuullut, kuunnellut herra Valdisisia, niin ikävä kyllä täytyy sanoa, että en voi olla samaa kanssa mieltä sama kanssa teidän kanssa, että komission pitäisi maksaa tästä purusta johtuvat kulut, koska minä ymmärsin, että komission, ymmärsin komission kannan, myös parlamentin kannan minä ymmärsin, aina tässä kysymyksessä on seurattu saastuttaja maksaa periaate tuotetta. Ja samoin tämä riippuu siitä maasta, missä näitä voimata on. Ja komissio voi auttaa, että kaikki ehdot täyttyvät. Komissio, kun se vastasi meidän kertomuksemme, totesi, että itse asiassa he ymmärsivät tämän sopimuksen solidaarisuuden osoituksena erittäin mukavaa poliittista ajatellen, mutta nytkään kukaan ei tiedä, mitä oikein tällä solidaarisuuden osoituksella tarkoitetaan. Tarkoittaako että maksetaan täysin nämä menot, mitä tarkoitetaan lievennyksellä, kuinka pitkälle voidaan mennä lievennyksen kustannuksissa ja entä sitten tulevaisuuden kustannukset, kun vastataan Rova Greslen kysymykseen, niin voin kertoa teille, että meidän me tarkastimme tilanteen erittäin syvällisesti, että huomasimme, niin kuin herra Mulder tässä perustelussa sanoi, että rahat oli käytetty hyvin. Ei ole mitään syytä epäilyä, epäillä petoksia tai korruptiota. Rahat oli käytetty oikein tässä ydinvoimalan purkuprosessissa. Ja samoin lievennystoimet oli hoidettu asianmukaisella tavalla, mutta koska tauhde ei ollut pelkästään liikkuva kohde, vaan myös näkymätön sellainen, koska yli kymmenen vuotta sitten kukaan ei oikein voinut arvioida, kuinka paljon ydinvoimalan purku maksaisi. Olen pahoillani, mutta he olivat kuitenkin tyytyväisiä, että oli johonkin ryhdytty, vaikka mitään tavoitteita eikä arviointeja ei oltu tehty. Eikä välttämättä tiedetty, mitä oikein tällä purulla tarkoitettiin ja kuinka paljon se maksaisi. Heille riitti, että rahat oli kunnolla käytetty. Sitten Rova Gressel kysymykseen vielä. Kyllä. Maat ainakin seurasivat sitoumuksen ja sulkivat ydinvoimalansa, mutta teidän esittelijänne aivan oikein toteaa ja arvostelee sitä, että tämä, tätä prosessia ei voida pitää peruuttamattomana. Minä lainaan joistakin asiakirjoista ja ilmoituksesta Bulgariasta esimerkiksi vuonna 2009 Silloin oli pulaa kaasutoimituksista ja Bulgaria ehdotti, että johtuen tästä energiatoimituskriisistä he mielellään haluaisivat luvan avata uudestaan ydinvoimalansa Kosoduissa, mutta minulla on näitä asiakirjoja mukana, niin kolme kuukautta sitten Liettua lehdissä josta saattoi lukea, että jos kävisi niin, että Liettua ei saisi tarpeeksi rahaa EUlta, silloin he ehkä uudestaan miettisivät sitä, mitä tekevät. ehkä avaisivat reaktorissa uudestaan. Tämä itse asiassa tarkoittaisi sitä, että EU oli rahoittanut näitä sulkutöitä, mutta prosessia ei voidakaan kuitenkaan pitää peruuttamattomana, koska mitään purkuoperaatioita ei tapahtunutkaan. Nyt meidän tehtävämme on olla varmoja siitä, että rahat on käytetty asianmukaisella tavalla. Tämän takia päätelmissä me todetaan, että jos EU, siis meidän tuomioistuimesta, mä ei riipu, vaan teistä, parlamentin jäsenistä, poliittisena tahona. Jos EU päättäisi, että monivuotisessa rahoituskehityksessä antaisi lisärahoitusta, teidän mietinnössänne puhutte 550 miljoonasta, mutta pitää muistaa, että 550, niin kuin saksalaiset, puheenjohtajat saksalaiset sanovat, on liian vähän, liian paljon sen takia kuolisi, mutta ei oikein riitäkään kuitenkin elämiseen. Se ei siis oikein riitä. Jos sellainen annettaisiin, summa annettaisiin ydinvoiman purkua varten, niin ainakin tarvittaisiin ennalta arviointi tilanteesta, mitä tarvitaan, mikä ohjelma on, mitä se maksaa ja ennen kuin rahat myönnetään, tässä tapauksessa 2,550 miljoonaa. Pitäisi olla tietoinen siitä, että mistä muut sun osat tulevat. Ja sitten te olette aina sen kysymyksen, miten komissio kohdentaa tämän liikkuvan kohteen. Tämän asian käsittely annettiin EBRDlle. Se toimi pankkina. Jos rahaa on käytössä, annetaan näitä rahoja, koska sitä on kerran saatavissa. Ja sitten sopimuksen solmijan pitää tarkistaa, että rahat on asianmukaisella tavalla. Ja me tarkastimme hyvin, mitään korruptiota tai väärinkäytöksiä ei ollut. Tämä kävi ilmi tilintarkastajien kertomuksessa, siksi emme voineet seurata teidän aikaisemman mietintönne suosituksia käänty Olafin puoleen, mutta oikeuden, oikeudenmukaisesti pohdimme, pitäisikö nyt EBRD-pankkia ottaa tähän mukaan. Sehän on Euroopan pankki, ja niin kuin esittelijäkin sanoi, vaarat tulivat meiltä pelkästään. Ne lähetetysti kansainväliseen purkurahoitukseen, mutta muita rahoitusrahoita ei ollut. Pitäisi ymmärtää, että EBRD ei koskaan tule seuraamaan sellaista koodetta, sulkisi peruuttamatta näitä voimaloita. Tässä minun päävastaukseni teidän kysymyksiinne. Ja vielä siihen kysymykseen, jonka Rouva Gressle ehdotti, mitä suosittelisimme Liettualle. Ensinnäkin pitäisi nähdä, kuinka pitkälle he ovat sitoutuneita ymmärtämään sen, että Engaliinan voimala on suljettu ja se pitäisi purkaa, koska tämä oli pelin nimi, tästä sovittiin. Heidän ei pitäisi käyttää tätä tapausta ja näitä tilanteita ja neuvotella uudestaan asioista. Me tilintarkastustuomioistuimessa aivan oikeutetusti kyseenalaistimme sen tapauksen, että vaikkakin suurin osa varoista, yli 80 prosenttia varoista vältettiin EBRD-pankille, niin Liettuan tapauksessa johtuen Liettuan tekemästä pyynnöstä asettiin toinenkin tällainen rinnakkaiskanava, Asiantuntija ehkä voisi kysyä, miksi tällainen tarvittiin, miten se toimi. Oliko vaikutusarviointi tehty, kun tämä annettiin pankille. Ja sitten kun erityispäätös tuli, että Liettuan tapauksessa tarvittaisiin toista kanavaa, niin mitä lisäarvoa sitten voitaisiin tällä erityisratkaisulla saavuttaa? Ja aina voidaan sitä ratkaisevan tärkeä kysymys, nimittäin tämä lieventämistoiminta, kun ajatellaan tilintarkastuslöydöksiämme, niin meidän suosituksen todetaan, että lieventäminen on erittäin tärkeää, mutta tätä varten kaikki maat ovat saaneet rahoitusta rakennerahastoista ja heidän pitäisi käyttää ra- rahoitusta ja varat, joita on käytössä, ne pitäisi käyttää sitten ydinvoiman purkuun niiden ehtojen mukaisesti, jotka on etukäteen määritelty ja rahat, jotka käytetään, ne pitää käyttää asianmukaisella oikealla tavalla niin, että saadaan aikaan myös eurooppalaista lisäarvoa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Fazakas. Komissio edustaja Farus, haluatteko lisätä tähän jotain vielä? Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti tähän äh, menneisyyteen ja sitten näihin kysymyksiin. Komissio on aina toiminut laillisissa puitteissa, jotka ovat peräisin liittymissopimuksista. Ja liittymissopimukset sellaisena kuin jäsenvaltiot ne ovat hyväksyneet, ovat asettaneet ensimmäiseksi tavoitteekseen nopean reaktoreiden sulkemisen, siis niiden, joita ei ole päivitetty taloudellisesti katsoen. Ja tämä johtaa siihen, miksi tällainen pitkän aikavälin yksityiskohtainen suunnittelu on jäänyt tekemättä käytöstä poiston yhteydessä. Tätä pitää myös tarkastella siinä yhteydessä, että kyseessä oli ajanjakso, joka ajallisesti oli hyvin lähellä Chernobylin ydinonnettomuutta. No sitten nämä kysymykset. peruuttamattomuus ensinnäkin. Esimerkiksi yksi tapaus on Ignaliinan äh, kakkosreaktori. Miksi näin on? Se johtuu siitä, että tuon reaktorin ydintä ei voida tyhjentää siitä syystä, että käytetyt polttoainesauvat ovat täynnä ja väliaikaisvarastoa rakennetaan, vaan sitäpä ei vielä ole. Buinichan ykkösessä ja kakkosessa. Siellä taas käytöstä poistolisenssit on jo myönnetty. Me emme enää ole missään reaktorin operatiivisessa vaiheessa. Ja sittenhän meillä oli kysymys, siis tämä varhainen sulkeminen ja mitkä vaihtoehdot siinä on Ignalinassa pelkästään jo tietyn ajanjakson ajan oli kaikkein suurin reaktio historiassamme ja se tarjosi 70 prosenttia sähköstä Liettualle. Ja siitä syystä on ollut erittäin tärkeää ottaa käyttöön lieventämismenettelyitä, sillä ihan päivästä toisen puolet ja sitten toinen puoli on suljettu. Se, mitä komissio on tehnyt lieventämistoimenpiteiden kohdalla tässä asiassa, on se, että olemme päimittäneet näitä termisiä Ähm, voimalaitoksia niin, että tällä hetkellä ollaan sellaisessa vaiheessa, jossa ollaan viemässä päätökseen kaasu mm, toimista äh, voimalaitosta. Hyvä puheenjohtaja, voimme näyttää teille yksityiskohtaisesti sen, että on tunnettu se, millä tavalla rahat on käytetty – että mitään petoksia ei ollut, kuten todettiin, ja että tilintarkastustuomioistuimen tekemän tarkastuksen lisäksi olemme määränneet tälle vuodelle vielä kaksi yksityiskohtaista tarkistusta, kuten Koslodyn ja Buhunitshyvin kohdalla on jo tehty, kuten myös Ignaliinaankin. Ja Ignalinan tapauksessa emme ole koskaan salailleet sitä, että viivästyksiä on ja että kauppateknisiä mm, kiistoja on joidenkin työntekijöiden ja urakoitsijoiden välillä. Oletan, että tässä viitataan tapaukseen, jossa yksi urakoitsija on jo rakentanut muotin tuolle polttoaineen väliaikaisvarastoille, mutta tähän mennessä ei ole vielä maksettu, koska tässä on tällainen kaupallinen kiista siitä, että onko nämä toimitetut mallit sopivia, ovatko ne toimitetut mallit sopivia käyttötarkoitukseen. Me olemme siis mukana tässä asiassa. Minä olen sitoutunut hanketasolla. Olemme pyrkineet viemään eteenpäin näitä kiistoja niin, että pääsemme loppuun ja että nämä loppumaksut sitten otetaan käyttöön eikä niitä enää pidätellä koska raha on olemissa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos, Faros. Edustaja Gressle, onko teillä lisäkysyttävää tästä? No sen verran vielä, mitä komissio sanoi, niin kuulostaa siltä, että tämä, äh, että tämä käytöstä poistuminen olisi nyt äh, tapahtunut näin, mutta siis me tunnemme tämän Ingalinan merkityksen ja kyllä komissio on itsekin äh, pari vuotta sitten tehnyt lainsäädäntö, lainsäädännön muutosehdotuksen niin, että nämä käytöstä poistamisvarat niin voidaan käyttää myöskin vaihtoehtoisten energiavoimaloiden rakentamiseksi noissa maissa – ja niin, näitä varoja käytettiinkin. Kysymys kuuluu aina, että minkä takia sitten ei käytetty rakennerahastojen rahastoja tätä varten, koska sitä varten rakennerahastot ovat olemassa. Eli minä todellakin va- va- vastustaisin sitä, että tulee lisää rah- rahoituspyytöjä käytöstä poistamista varten, kun näitä rahoja ei käytetty sitä varten. Minkä takia tässä kävi näin ja minkä takia ko- komissio ei tehnyt yhteistyötä sillä tavalla, että rakennerahastojen varoja olisi käytetty tätä varten? Oh, uh... Kiitoksia edustaja Marinescu. Nyt on teidän vuoronne sitten päättää keskustelu. Question of Mrs. Gressley. Does want to take the floor <coughs> briefly, really? Voiko komissio vielä vastata? Change. Ihan lyhyesti, me olemme muuttaneet yhtään mitään. Jo oli, tämä otettiin huomioon jäsennyyssopimuksessa, että rahat voitaisiin käyttää molempia asioita varten purkuun ja lievennystoimiin. Thank you now, Mr. Marinescu. Kiitoksia sitten edustaja Marinescu. Anteeksi. Minkä takia rakennerahastojen varoja ei käytetty tuota käyttötarkoitusta varten? Does the commission want to answer? Haluaako komissio vastata uudelleen? Oikeusperusta oli alkuperäinen ja rakennerahastojen varoja on käytetty sen lisäksi verrattavissa oleviin toimenpiteisiin, kuten energiatehokkuusmenettelyihin. Kiitoksia, sanoi puheenjohtaja. Haluaako tuomioistuin lisätä jotain? Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Kysymykseni, joka arvoisa kollega Gressle esitti, on erittäin perusteltu tuomioistuin tutkinut asiaa ja tulimme siihen päätelmään, että valitettavasti liittymissopimukset tehtiin niin laajasanaisesti, että niitä kyettiin täytäntöönpanemaan ja tulkitsemaan niin kuin jokainen itse halusi. Ja kun sitten on tällainen käytöstä poisto- ja sulkemisongelma ydinvoimalaitoksessa, niin silloin on hyvin ja on hyvin paljon rahaa käytettävissä, niin tietysti haluttaisiin käyttää tuo raha konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten energiaturvallisuuteen ja muihin lievennysmenettelyihin – varsinkin jos se voidaan sanoa erityisrahoituksena sen sijaan, että käytettäisiin rakennerahastoja. Me tarkastelimme tätä ja katsomme sopimusta. Se ei ollut siellä selvä, joten komission ihan oikeassa sanoessaan, että koska pyyntö tuli maista, jossa raha käytettiin, niin tätä tarkoitettiin tällä tapauksessa ja hallinnointi annettiin EAKRlle. E pyyntö oli siellä, hyväksyntä tulee, koska raha on käytettävissä. Ja ei koskaan ollut ajatuksena äh, tämä lopputavoite käytöstä poisotto, vaan katsottiin vain, että kyettiinkö raha käyttämään niin kuin oli ajateltu. Tästä syystä pyysin puheenvuoroa. Tilintarkastustuomioistuimen puolelta me suosittelimme, että tästä lähtien lieven vaan siis käytöstä poiston rahaa ei tulisi käyttää lievennystarkoituksiin, vaan siinä muut rahastot, esimerkiksi rahan, rakennerahasto pitäisi ottaa käyttöön, sillä avunsaajamaan päätettävissä on, miten se haluaa nämä rahat käyttää. Ja se myös on seuraavassa monivuotisessa rahoituskehityksessä huomioitu, eli että nämä rakennerahaston varat pitäisi käyttää ainakin 20 prosentin tasolla energiasäästö- ja energiatehokkuustavoitteisiin. Tämä voisi olla osa lievennystä. Vielä kerran toistan, että me olimme ilahtuneita saadessamme komission vastauksen, joka oli, että tulevaisuudessa tämä raha, josta te päätätte seuraavassa MFS, käytetään pelkästään käytöstä poistoon eikä enää lievennysmenettelyihin. Eli tämä on yksi erittäin myönteinen vaikutus tulevaisuudessa, ei siis ennen, mutta tulevaisuudessa, kun tarkastellaan tätä esittelijänne mietintöä ja tilintarkastustuomioistuimen kertomusta. Puheenjohtaja, kiitoksia. Onko kenelläkään mitään loppukommentteja ennen kuin annan puheenvuoron vielä esittelijälle? Positis Kalvin ja sen jälkeen aika loppu. Ačiū labai e, už galimybę dar kartą Kiitoksia. Kiitokset vielä kertaalleen puheenvuorosta. Kollegani Kresle esitti tosissaan hyvän kysymyksen, että minkä takia ei voitu käyttää rakennerahastojen varoja tällaisia tarkoituksia varten. Voimalathan olet olemassa noissa kolmessa jäsenvaltiossa, jotka sitten poliittisen päätöksen myötä päätettiin sulkea. Ja kaikki 25 jäsenvaltiota 2004 saivat tiettyjen mallien mukaisesti määrärahoja, koulutusta ja niin edelleen varten, jotta ne saisivat kurottua umpeen eroja vanhojen jäsenvaltioiden kanssa. Ja rakennerahastojen varoja pystyttiin tosiaan käyttämään myös voimaloiden sulkemista varten. Mutta sitten ei olisi jäänyt juuri mitään muita politiikan lohtoja lohkoja varten. Ja sen takia sitten laadittiin tämä pöytäkirja, joka lisättiin liittymissopimukseen. Ja komissio asetti tietenkin muutamat ehdot sitten rahojen käyttämiselle ja tietysti arvostan kovasti tätä EUn panostusta tähän kysymykseen, mutta meidän pitää kyllä tehdä tässä yhteistyötä niin, että kaikki laitokset tulevat tässä saavat tässä tyydyttävät vastaukset. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja halusin puhua, vaikka tulen näin myöhään tähän keskusteluun mukaan, nimittäin olen nyt täysin eri mieltä, mitä kuulin tilintarkastustuomioistuimen jäseneltä. Olen todellakin sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen erityisoikeuksiin ei kuulu alkaa kommentoida poliittisia päätöksiä. Voin loputtomiin puhua siitä, että tarvitaan lievennystoimia, ja mielestäni nämä perustelut on otettu huomioon silloin, kun nämä jäsenyyssopimukset on allekirjoitettu ja nyt olen todella hämmästynyt, että tilintarkastustuomioistuin kyseenalaistaa jäsenyyssopimukset. Sehän kuuluu peruslainsäädäntöön koko EU-ssa. Olen vähän sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen pitäisi kertoa meille, onko rahan käytössä toimittu oikeuden perustan mukaisesti ja tätä odottaisinkin tilintarkastustuomioistuimelta. Muutoin, jos annetaan poliittisia kannanottoja ja avataan tämä keskustelu, keskustelu tavallaan uudestaan, niin sitä en kyllä hyväksyisi. Niin todellakin me voimme kyllä keskustella parlamentissa tarvitaanko muutoksia varojen käyttöön jatkossa tulevaisuudessa, koska kun me puhumme ydinvoiman purkamisesta, sulkemista meidän pitäisi siis seurata myös teknologisia vaatimuksia, mutta nämä päätökset pitää tehdä täällä ja minä kyllä mielelläni tällaiseen keskusteluun myös osallistun. Kiitos. Very interesting debate, but we... Erittäin mielenkiintoinen keskustelu, mutta meillä on vain viisi minuuttia enää jäljellä tätä asiaa varten ja puheenvuorot otetaan taisittelijalle. Hän voi sitten päättää, haluaako hän antaa tämän ajan keskustelun. Esittelijä on puhunut hyvin lyhyesti, joten antakaa vain. Eli edustaja Gressle minuutti. 30 sekuntia kertaa. Bin überhaupt nicht deiner Ansicht. Niin, en ole tätä mieltä. Tämä on tietysti tilintarkastustuomioistuimen tehtävä ja on ollut aina, että tutkitaan tehokkuutta. Jos käytöstä poistamisvarat on käytetty 75, prosentista, 75 prosenttisesti johonkin muuhun tarkoitukseen, niin silloin en ole samaa mieltä, vaan olen samaa mieltä Stankin kanssa. Thank you, Madam Gressle and the court. Kiitoksia edustaja Gressle ja tuomioistuimella on myös puolen minuutin oikeus vastata tähän 30 sekuntia. No sehän sopii hyvin, koska voin puhua lyhyesti. Ensinnäkin haluan pyytää teitä lukemaan kertomuksemme. Me emme koskaan sanoneet, että rahaa käytettiin väärällä tavalla. Raha käytettiin sopimusten mukaisesti, siis liittymissopimusten mukaisesti. Ja me vain kyseenalaistamme tulevaisuuden, millä tavalla silloin tulisi rahaa käyttää. Ja jos käytöstä poistoon tulisi käyttää lisää rahaa, niin se tulisi käyttää nimenomaan käytöstä poistoon. Lukekaapa siis meidän kertomuksemme. Ja tulevassa rakennerahastoja saatettaisiin käyttää lieventämismenettelyissä. Siitä syystä painotin aivan alusta lähtien, että tilintarkastustuomioistuimessa emme tee mitään poliittisia päätöksiä – me vain yritämme tarjota teille tietoja ja tosiasioita, jotta voitte tehdä sitten perustellut päätökset niiden nojalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Fazakas. Edustaja Marinesku, voitte päättää keskustelun. That, uh, so many... Olen iloinen siitä, että näin monet kollegat ovat kiinnostuneita tästä mietinnöstä ihan lyhyesti vain. Haluaisin muistuttaa, että Liettua haluaa piste. 167 miljardia euroa. Slovakia 630 miljoonaa ja Bulgaria 867 miljoonaa. Eli isosta summista on kyse ja olen samaa mieltä edustaja Kreslen kanssa siitä, että tässä on isot rahasummat kyseessä, emmekä ole saaneet paljoa vielä. No, käytöstä poistamislisenssit on jaettu reaktoreita ei ole peruuttamattomasti suljettu. Ja jos joku käynnittäisi uudelleen ö, voimalat, niin emme tietäisi, että tapahtuisiko tämä sitten turvallisesti, koska osa laitteistosta on jo purettu, eli emme tiedä, miten sitten on voimalat toimisivat. Eli ja sitten vielä pari kommenttia. Komission edustaja sanoi, että komission ehdotuksessa sanottiin, että rahoitus lopetetaan 2020. No, tämä on osittain totta, koska tämä ei nyt ole ihan selvää, koska sitten on mainintoja siitä, että hankkeet päättyvät 2017-2020, mutta ei ole mitään selvää mainintaa siitä, että nämä ovat sitten viimeisimmät määrärahat, jotka komissio myöntää. Ja sitten toinen kiintoisa asia on se, että komission tekstissä sanotaan, että tehtäisiin väliarviointi. Ja silloin komissio voi vaikka muuttaa sitten kokonaisrahoitussummia, jotka komissio on valmis myöntämään. Eli tämän pitäisi nyt tulla selväksi. No sitten vastuu. Valditis sanoi, että komissiolla pitäisi olla tässä vastuu. En ole samaa mieltä. EU-asetusten mukaisesti vastuu on jäsenvaltiolla. Komission pitäisi vain perustamissopimuksen mukaisesti auttaa jäsenvaltioita täyttämään niiden tehtävät. Ja sitten itse sopimuksesta, niin kyllä on totta, että kyseessä on lieventäminen ja käytöstä poisto, mutta tähän mennessä niin lieventämisen saamat prosenttiosuudet ovat isompia kuin käytöstä poistamisen osalta. Eli sen takia tilintarkastustuomioistuin ja minä itsekin niin ehdotamme, että jatkossa niin komissiosta tulevat rahat käytetään vain ja ainoastaan käytöstä poistamista varten niin, että ainakin voidaan vastata tähän ensimmäiseen vaatimukseen, eli voimaloiden turvallisuuteen. Sitten no, julkiset sopimukset, ovatko ne kunnossa vai eivät, niin ehdottaisin, että jatkossa näitä, tätä rahoitusta seurataan EUn varainhoitoasetuksen nojalla. Eli katsotaan, kuinka tätä rahaa on käytetty ja sitten toisaalta kuinka rakennerahastojen projekteja toteutetaan maissa. Näissä on suuret erot, eli pitäisi noudattaa sama menettely kuin rakennerahastojen osalta. Kiitoksia edustaja Marinescu. Haluan kiittää tuomioistuinta ja komissiota ja kaikkia kollegoita, jotka näin aktiivisesti osallistuivat keskusteluun. Tarkistusten askelisen määräaikaan 3.5. kello 12 ja silloin äänestys voidaan pitää 29.5. Ja täysistunto voisi hyväksyä tämän mietinnön sitten juuri ennen kuin Kont matkustaa Liettuaan. Se on siis heinäkuussa. Ja näin ollen siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on edustaja Stavrakakisin mietintö. Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukeminen Euroopan aluekehitysrahastosta. Anna näin puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, kuten te hyvin tiedätte, neuvottelut tulevasta kohesiopolitiikasta ovat meneillään juuri nytkin, kun me täällä keskustelemme. Monia uusia toimenpiteitä tulee mukaan uuteen asetukseen. Anteeksi, voitteko kollegat puhua? Voitteko puhua salin ulkopuolella? Edustaja Stavarkaakis puhuu juuri. Niin, toistan puheenjohtaja. Monet toimenpiteet liittyvät tähän yhteistyöhön mukaan lukien yleiset säännökset. Te olette saaneet tästä tietoja. Ne on teille tänäänkin jaettu kansiossanne. Ja meillä on tarkistuksia artiklasta 7. Siinä käsitellään kahta eri kysymystä. Ensimmäinen tarkistus, kun os, jos puhutaan osallistuvista jäsenvaltioista, niillä on, mahdoll, on mahdollista, että on vain yksi ainoa taho, joka käsittelee laatukysymyksiä. Näin sanon aikaan huomattavaa yksinkertaistamista. Toinen tarkistus toteaa, että jäsenvaltioiden pitäisi saada oma tilintarkastusviranomaisensa saman elimen mukaan. Kuitenkaan komissio ei ole tätä hyväksynyt, joten jotta tällaista yhteistyötä saataisiin aikaan, niin ehdotamme sellaista tarkistusta, jossa todettaisiin, että tämä pitäisi riippua jäsenvaltiosta itsestään, jos ne haluavat puuttua asiaan ja jo niillä, niiden pitäisi voida toimia riippumattomassa elimessä. Nämä elimet ehkä eivät pysty suorittamaan samanlaista tilintarkastusta joka ikisessä jäsenvaltiossa. Kuitenkin tällä tavalla voisimme yhdenmukaisella tavalla hoitaa tilintarkastustyön kaikissa eri jäsenvaltioissa. Nämä tilintarkastuselimet, niiden pitää olla riippumattomia ja niiden pitää voida viedä loppuun ammatilliset velvollisuutensa täysin. Ja tilintarkastus elin on vastuussa näistä kysymyksistä. Sitten on 25 artikla. Siinä puhutaan siitä, että voitaisiin käyttää yhtä ainoaa tiliä kaikille kassaviralle, mitä tulee yksittäislouhemmille. Tällainen toiminta helpottaisi hallintoa. Näin saataisiin selkeä tarkastus mm, reitti aikaiseksi. Näin viittaisin ehkä hiukan siihen, mitä neuvottelussa nyt tapahtuu ja haluaisin korostaa seuraavia seikkoja. CPR-säännöt 2017-2018, jotta voidaan arvioida ohjelmia, niin ei ole aivan selvää, miten tätä kaikkea toteutetaan ETC-asetuksessa, koska tähän liittyy eri toimijoita kumppanuussopimuksista sitten – Niillä pyritään varmistamaan mm, ohjelmien virtaviivaistaminen tai yhteensovittaminen, niin tämä asetus ei tartu näihin kumppanisopimuksiin millään tavalla. Edelleen ei ole otettu huomioon erityispiirteitä eri ohjelmissa ja jäsenvaltioissa, eikä myöskään kolmansissa maissa. Artikan 41 mukaisesti CPR-sopimuksessa perustetaan valvontakomitea ja ne valvovat ohjelmien täytäntöönpanoa. Komitean täytyy tarvitaan äh, alueesta yhteistyöstä. Kuitenkaan ei puhuta mitenkään ETSn erityispiirteistä, mitä tulee esimerkiksi äänioikeuksiin johtuen eri elimiä joita tulee jäsenvaltiosta ja kolmansista maista. Puheenjohtaja. Sitten, t- nyt olenkin käynyt kaikki, mitä minulla on sanottavaa läpi, mutta mielelläni kuuntelen muita. Kiitoksia edustaja Stavrakakisen, kun aivan puheenvuorot, niin haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle, jos täällä on joku sieltä, joka haluaisi puhua. Onko täältä, täällä komissiosta joku? Niin, ITRE-valiokunnassa käytiin samat kysymykset ja kollega tulee sieltä hetken kuluttua. Ehkä voidaan käsitellä nämä molemmat kysymykset saman aikaan. Tai sitten minä voin ottaa tässä kysymykset vastaan ja viedä ne edelleen. Eli nyt voimme aloittaa keskustelussa kysyttävää kommentteja tästä Stavrakakisin mietinnöstä ennen kuin komissio tulee. Edustaja Gressle. Darf ich mal fragen, was Problem Niin kysyisin vaan, että mikä ongelma tässä nyt on. Minkä takia pääosastosta ei ole ketään täällä ole katsonut tarpeelliseksi olla paikalla. My understanding from French was that they are coming a bit... Sikäli kun ymmärsin tätä ranskaa, niin sieltä tulee paikalle joku tänne noin 10 minuutin kuluttua. Mutta jos kysyttävää ei ole, niin niin, ehkäpä voitte sitten kommentoida sitä, mitä täällä edustaja Stavrakakis juuri totesi. Jos ei, ja annan takaisin puheenvuoron teille. Does the commission want to, to, to inter- Haluaako komissio puuttua keskusteluun tässä vaiheessa? Then, uh, Mr. Stavrakakis. Edustaja Stavrakakis, jos haluatte käyttää vielä puheenvuoron. Δεν έχω κύριε Πρόεδρε τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Puheenjohtaja ei ole mitään lisättävää. Oh. No kiitoksia. Näin päätämme keskustelun tästä kohdasta. Ja haluaisin kertoa teille määräajoista. Tarkistustehtämisen määräaika on 3.5. kello 12. Tässä on kyseessä lainsäädäntökysymys ja tarkistukset sitä komissiolle. Kontiäänestys on 29.5.2012. Näin ollen tämän kohdan käsittely on päättynyt ja seuraava kohta on edustaja Vaanin mietintö, joka on Eurooppaisen rahastoa koskevat yhteiset säännökset sekä asetuksen EU 1083-2006 kumoaminen. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa siitä, että alun perin tästä on jo vaihdettu näkemyksiä 23.4 tässä äh, valiokunnassa ja silloin keskustelimme työskentelyasiakirjasta. Ja siinä tarkasteltiin tulevia asetuksia tietenkin talousarvion valvontavaliokunnan näkemyksistä lähde, liikkeelle lähtien, eli se saattaa olla vähän eri näkökulma kuin muilla valiokunnilla. Sitten haluaisin muistuttaa siitä, että tämähän on lainsäädännöllinen eh, lausunto, eli meidän eh, ehdotuksemme menevät suomaan, suoraan tähän mm, lainsäädäntökäsittelyyn ja tässä käsitellään tärkeitä kysymyksiä näiden tarkistusten pohjalta, jotka olen tehnyt täällä jäsenille tänään. Sitten tulette näkemään heti tästä alusta lähtien, ennen kuin menemme tarkastuksiin, niin siinä on alussa sellainen lyhyt perustelu. Ja siinä on korostettu sitä, että pitäisi linjata yleisiä säännöksiä äh, varainhoitoasetukseen nähden tietysti tämän tiedättekin, mutta sitten olen myöskin linjannut omaa lähestymistapani tässä niin, että olen tehnyt tällaisia yleisempiä tarkistuksia yhteisen osan ja sitten yksityiskohtaisempia tarkistuksia yleisen osaan ja tulette näkemään tästä, että olen ehdottanut 15 tarkistusta, enkä käy kaikkia näistä suinkaan läpi nyt sitten, lukekaan itse. Mutta varmasti huomaatte, että joka tarkistuksen jälkeen niin olen sitten pannut vielä tänne lyhyen perustelunkin, jossa sitten selitetään vähän tätä tarkistusta. Ja tänään ehkä halusin vain käydä läpi nämä otsakkeet ennemminkin kuin nämä yksittäiset tarkistukset, kun niitä on 15. Joka otsake on tärkeä mm, tälle valiokunnalle. Esimerkiksi yhdessä on tarkasteltu menettely ja sitten jäsenvaltioiden vakuutuksia komissiolle sitten ö, tilien, tilinpäätöstä sitten keskeytyksiä, sitten rahoitusoikaisuja. Ja nämä kaikki otsakkeet ovat aika tärkeitä tälle valiokunnalle ja tulevat olemaan myöskin tärkeitä aluekehitysvaliokunnalle ja itse asetustenkin kannalta ja myös jäsenvaltioille ja edunsaajille kohesiorahastoista. Ja myöskin tulette näkemään, että tässä loppupuolella tarkistuksessa 15 niin viitataan näihin delegoituihin säädöksiin ja siellä on aika paljonkin tarkistuksia mietinnössä, jossa sanotaan sama asia, nimittäin sitä, että meillä on vähän erilliset kannat näistä leikoitusta säädöksistä ja olen pannut tämän vielä tänne loppupuolelle perusteluna. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin kiittää tilintarkastustoimistointa niiden, sen lausunnosta, koska heillä on oma lausuntonsa tästä näistä tulevista politiikoista ja olen myöskin saanut apua sieltä kovasti oman mietintöni ja tarkistusten laatimista varten. Ja sitten vielä kiitokset sihteeristölle avusta tämän mietinnön laadinnassa. Ja sitten vielä haluaisin sanoa kollegoille, että odotan kovasti kommentteja tänään ja tarkistuksia, joita saa jättää vielä kolmas viidettä lähtien äh, saakka. Äh, Kiitoksia edustaja Vaan. Valitettavasti Sama henkilö komissiosta vastaa tästä teidän asiastanne ja hän ei edelleenkään ole paikalla. Ehkä voisin kysyä tilintarkastustuomioistuimelta, haluaako se lyhyesti kommentoida kohtaa kuusi, jos se näin haluaa tehdä. Edustaja Fazakash, haluaisitteko mahdollisesti kommentoida tätä kohtaa esityslistaamme kohta kuusi? Thank you for the floor. Actually... Kiitoksia. Oikeastaan meillä ei ole mitään sanottavaa tästä aiheesta. En ole itse sitten raportoijana tästä, joten meille tämä sopii näin ja voimme tukea sitä. Kiitos. Any comments from colleagues? Madame Gressle. Onko kommentoitava edustaja Gressle? Minusta olisi ollut kiva, jos tämä keskustelu olisi voitu käydä komission pääosaston edustajan läsnä ollessa. Haluaisin vain, että otatte yhden, mukaan, yhden asian mukaan Olemme nähneet tämän juuri budjetin kohdalla, että neuvosto työskentelee nyt sen seikan parissa, että miten esimerkiksi nämä tilastolliset otannat tehdään virheprosentin määrittämiseksi. Ja neuvosto on nyt sitä mieltä, että nämä otannat eivät olisi enää edustuksellisia. Nythän tällainen riskiperusteellinen ja sitten tällainen satunnaisotanta, eli tällainen pistokoemenettely. Eh, Jos otetaan vaikka maatalousrahastot, niin eh, tulevaisuudessa, tai anteeksi, tämä satunnaisotanta antaa huonommat tulokset kuin riskiperusteinen ö, otanta, vaikka pitäisi oikeastaan olettaa, että riskiperusteista saadaan yleensä huonommat tulokset kuin tästä ö, satunnaisotannasta. Eli nyt riskiperusteisessa menettelyssä näyttävästi on jotain pielessä. Eli emme voi siis luopua tästä satunnaisotannasta, mutta neuvosto haluaisi siitä nyt luopua. Ja näin ei sitten pystytä enää takaamaan tästä virheprosointista mitään edustuksellisuutta. Neuvosto haluaisi, että tässä voitaisiin valita tilastollinen tai jokin muu menetelmä, eli muu kuin tilastollinen voisi tarkoittaa vaikka sitä, että otetaan mikä tahansa ohjelma ja sitten siitä tehdään nämä tutkinnat. Ja jos tosiaan vain tutkitaan jotain pientä osaa ohjelmasta, niin eihän se mitenkään voi olla edustuksellinen tässä määrittelyssä. Eli haluaisin, että sieltä otetaan pois tämä ei-tilastollinen määrä. Eli että nämä analyysit sitten täytyisi joka tapauksessa tehdä Tiedän, että tämä on neuvostossakin hyvin kiistanalainen kysymys, mutta meidän ei pitäisi pyrkiä luopumaan tästä virheprosentista, vaan me tarvitsemme sitä juuri, jotta me ylipäätänsä pystymme täytäntöönpanossa arvioimaan näitä rahastoja. Olisi ollut kiva keskustella tästä pääosaston edustajan kanssa, mutta jospa sieltä vielä joku tulisi. We hope, we hope so. Thank you very much. No toivotaan näin. Kiitoksia kovasti tästä, näistä teidän kommenteista. Niin edustaja Von, haluatteko vielä kommentoida lyhyesti tätä, koska ei näe täällä enää muita puheenvuoropyyntöjä? Ja minä päättää keskustelun. Niin hyvin lyhyesti, koska uskon, että tässä oli vain yksi kohta, joka otettiin esille itse mietintö. Ja yksi näistä tarkistuksista nimenomaan ottaa esille tämän riskipohjaisen lähestymistavan, johon, mihin suuntaan ollaan menossa ja ehkä komissio sitten voi myöhemmin sitä kantansa siitä, mutta tässä on mahdollisuus esittää tarkistuksia siihen ja edustaja Gresslelle ja muille kollegoille. Jos olette sitä mieltä, että meidän tulee muuttaa, vahvistaa tai mukauttaa tuota kohtaa, niin näin voidaan tehdä sitten tarkistuksen avulla. Kiitos. Thank you, Mr. Vaughan. Puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Vaan. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaisin vain ilmoittaa, että Kolmas viidettä on tarkistusjättämisen määräaika Kontaanestys on 29.5. Ja näin ollen suljen tämän käsit- kohdan käsittelyn. Seuraava kohta on kohta numero 5, Euroopan sosiaalirahasto ja asetuksen 1081-2006 kumoaminen. Katalin on esittelijänä ja edustaja Gajer esittelee sen hänen nimissään. Ja tässä Kiitoksia. No, Tämän tulette näkemään tänään ja huomenna nyt aika monenkin otteeseen, että minä tässä nyt ö, e, esinyn milloin kenenkin puolesta. No, näin se nyt vaan on, kun on iso valtuuskunta ja näillä mepeillä on hirveästi hommia, niin he ovat usein matkoilla. Katalin on nyt USAssa ja pyysi minua lyhykäisesti esittelemään asian puolestaan. No, mehän kaikki tässä nyt kärsimme, kun käsittelemme näitä erilaisia lausuntoja rakennerahastoista, kun meillä, meitä kaikkia kuullaan Ratsa Rinnan, tätä asiaa käsitellään täällä ja Eplissä ja Regissä ja vaikka missä valiokunnassa ja samaan aikaan sitten käsitellään yleisasetusta ja näitä erikoisasetuksia ja sitten vielä on tämä budjettikäsittelykin kesken ja eikä ole myöskään mitään rahoituskehyksiä vielä. No viime vuonnahan niin tätä vähän lykättiin ja tässäkin ne lausunnossa nyt ongelmana on se, että tässä niin moni asia tapahtuu rinnakkain samanaikaisesti ja e, käsittelyt ja keskustelut ovat vielä kesken myös budjetista eikä ole tätä yleisempääkään rahoituskehystä olemassa. Eli se tarkoittaa sitä, että e, esittelijä haluaisi tässä nyt vielä pidättäytyä ottamasta kantaa ennen kuin on nähty mihin tässä liiku, siirrytään ja liikutaan. Muutama tarkistus tässä vaiheessa vasta. Ja periaatteessa hän on nyt sitten esittänyt näitä kysymyksiä keskusteltavaksi, joita minäkään en nyt valitettavasti voi tässä kovin yksityiskohtaisesti esitellä. Thank you. Uh, thank you for... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Onneksi tällä kertaa komission edustaja on paikalla. Hän voi kommentoida tätä lausuntoa. Herra Lorenzens, työllisyys pääosastosta. Haluatteko puheenvuoron? Madam Chair, and thank you to the... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tälle äh, mietinnön esittelijää korvaavalle henkilölle. Haluaisin kiittää esittelijää oikeastaan tästä erittäin tiiviistä, ytimekkäästä lausunnosta, ihan niin kuin herra Gaie sanoi, on varsin totta, että jotkut näistä kysymyksistä ovat sellaisia, joita ei voi erottaa esimerkiksi e- Euroopan sosiaalirahastosta. Ainakin yksi on sellainen kysymys, jota pitää käsitellä muiden asetusten yhteydessä, jota komissio on ehdottanut, jossa muut ovat meille varsin hyödyllisiä, koska yleensä ne pyrkivät selventämään tekstiä ja tekevät sitä todella selvän sen suhteen, mitä haluamme tehdä. Viittaan esimerkiksi tarkistukseen kolme, joka näyttää olevan tämän suuntainen. Sitten on kuitenkin muita tarkistuksia, joiden kohdalla meidän pitää tarkastella tarkistuksia myös siltä kannalta, antavatko ne panoksensa yksinkertaistamisen hyväksi komissiolle yksinkertaisen on erittäin tärkeä myös sosiaalirahastossa. Ja niin kuin herra Gaie sanoi, se, että esittelijä edelleenkin miettii mahdollisia muutoksia, niin mielellämme olisimme ehkä hänen kanssaan yhteydessä ja jatkaisimme keskusteluita kahden keskisesti tästä tekstiluonnoksesta. Kiitän kuitenkin jo tästä luonnoksesta tähän mennessä. Kiitoksia. Kiitos. Haluaako joku kommentoida komission puheenvuoroa? Jos ei, herra Gai, haluaisitteko esittää loppukommentteja? Ette? No niin, näin tämä kohta on loppuun käsitelty. Vielä herra Savrakakis, herra Von, koska komissio nyt on kerran paikalla, niin te voitte nyt päättää itse, haluatteko te, että annamme heille puheenvuoron. It is up to the rapporteurs. Sitten voivat tämän itse Okei, okay, why not? Uh. <laughs> No, miksipä se ei. No, ensin päätetään kohdan viisi käsittely. Määräaikaa on 3.5. tarkistustamiselle 29.5. äänestys. Ja nyt avataan uudestaan kohta viisi, sanoo puheenjohtaja. Our, shadow rapporteur... Puheenjohtaja Varjoistelmi juuri tuli paikalle. Tänään kaikki ovat hiukan myöhässä. Ehkä voisitte antaa vielä hänelle puheenvuoron, jotta hän voi sitä joitakin kohtia ehkä keskustella komissio, koska jos aikaa on. Chaitan. Siis mikä kohta tässä on kyseessä? Mikä, äh, missä kohdassa hän on varjoesittelijänä? <laughs> 4.6. Kohta kuusi. Nyt me olemme kohdassa viisi. Edustaja Stavrakakiksen mietintö ja annan puheenvuoron komissiolle, jotta, hän, jotta komissio voi lyhyesti esitellä asian. Thank you, thank you very much, Chair. Uh, I, I regret. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Valitan, että en ollut paikalla täällä silloin, kun asia käsiteltiin. Olin toisessa kokouksessa ja sain tiedon, että tuota aika oli muutettu. Sikäli kun tähän alueelliseen yhteistyöhön tulee, niin pääasiana tässä sen suhteen, mitä on ehdotettu, on nimenomaan se, millä tavalla yhdistetään alueellisen yhteistyön asetus ja yleiset säännökset toisiinsa. Kaikki tämä suhteessa näihin eri kysymyksiin, niin komission näkemys on se, että nämä asiat on jo katettu niissä säännöksissä, niissä y- yleisten säännösten asetuksessa. Ja se, mitä me olemme pyytäneet tällä eurooppalaisella alueyhteistyöasetuksella tekemään, on ottaa käyttöön tiettyjä lausekkeita silloin, kun niitä tarvitaan, jotta voidaan huomioida niiden erityislaatu, mutta myös se, mikä löytyy täältä yhteisestä säännöksestä, asetuksesta artiklasta 116, mikä taas liittyy tarkistuksiin 1, 5 ja 6 varsinkin. Eli kaikki tämä liittyy siihen ohjelmamenettelyyn, joka meillä on, ja kysymykseen tarkastusviranomaisesta ja hallintoviranomaisesta, että nämä ovat saman elimen jäseniä. Meidän mielestämme se ei ole välttämätöntä, koska se on katettu. Ainoa kohta, jonka haluaisin vielä erikseen ottaa esille, on artiklan 25, 25.1 tehty tarkistus, joka mielestäni ei ole tarpeellinen. Tässä on kyseessä lisäyssäännöksen, joka koskee maksuja Yllä yksittäiselle tilille ja tässä on ylimääräinen lause, joka viittaa kuluihin ja tuloihin. Ja meidän mielestämme se on vähän hämävä. Tällaiset säännökset löytyvät jo tuolta yhteisten säännösten asetuksesta. Puheenjohtaja, kiitoksia. Stavrakakis, haluatko sanoa jotain? No ei, sitten tämän asian käsittely on lopetettu. Ja näin siirrymme kohtaan kuusi jos taas komissio on paikalla. Ensin annan puheenvuoron komissiolle. Olkaapa hyvä. Uh, Puheenjohtaja, tässä on tilaisuus palata tähän kysymykseen. Kun ajatellaan näitä enemmissä tapauksia ja ehdotuksia, huomaamme, että ne ovat sen suuntaisia, että sen suuntaista komissio sen voi hyväksyä. Eikä ole mitään varsinaista sisältöongelmaa. Ottaisin esille vain yhden ainoan kohdan, jossa pieni ongelma on nimittäin päätös 5 esimerkiksi. Siellä on ehdotus uudelleen ottaa esille komission hyväksyminen hyväksytysstrategiasta ja tarkistuksesta. Tämä on asia, joka, jota komissio käsitteli aivan erityisesti omassa ehdotuksessaan, koska tällä hetkellä tämä on käytössä ohjelmakaudella ja liitimme sen siihen, mitä tekisimme akkreditointiprosesseissa meidän johtopäätöksemme tilintarkastusmenettelystä oli, että ei ole kustannustehokasta, että jatkuvasti ennalta aina arvioitaisiin joka ikinen strategia ja tämä hoituu jo olemassa olevilla säädöksillä. Ja komissio pyytää tarkastelemaan strategiaa silloin, kun tarvetta on ja silloin, kun se haluaa. Tässä on kyse siitä, että tasapainotetaan hallinnollista panosta ja voit tuottoja tästä syntyy ja meidän oma analyysimme, kun tarkastelemme, mitä tapahtui 2007-2013 kaudella, niin tämä ei ollut mikään kovin hyvä tulos, ja siksi tasapainotimme sitä tällä tavalla. Sitten kaksi muuta kysymystä vielä tarkistuksesta seitsemän. Tässä on erityinen vaatimus siitä, mitä pitäisi olla vuosittaisessa, vuosiker- vuosittaisessa kertomuksessa, ja komissio on hiukan varautunut sen suhteen, kannattaako ottaa asetukseen mukaan sisältö vuosikertomuksesta, koska se on tällainen sisäinen kertomus, jonka komission pääjohtaja laatii. Ja mitä tulee sisältöön, olettaisimme, että tämä on ratkaisevan tärkeä seikka. Ot- jotta voitaisiin täsmästi tietää, minkälaisia mm, lausumia saatu aikaan, joten emme kiistä, etteikö tämä olisi tärkeä osa, mutta olemme hiukan varauksen sen suhteen, pitäisikö se oikein kirjata tähän asetukseen. Ja sama koskee tarkistusta 15 koskien tilintarkastustuomioistuimen roolia, mikä rooli sillä saattaisi olla, kun sitä kuultaisiin delegoidusta säädöksistä esimerkiksi tässäkin kirjasimme tähän varaukseen, että näin äh, järjestelmässä tehtäisiin. Vielä yksi kommentti. Ymmärrän, että puhuttiin ei-tilastoihin perustuvista äh, näytteistä. Tämä asia on tullut esille, kun olemme neuvotelleet neuvostossa. Tämä on liittynyt 116 artiklaan. Oikeastaan kaksikin asiaa liittyy 116 artiklaan. 116 alun perin komission ehdotuksen mukaisesti tilintarkastus työssä työhön pitäisi liittää tällainen järjestelmäauditointi ja samoin nämä näytteet ja tarvittaisiin asianmukaisia sopivia näytteitä ja yksityiskohdista sitten päätettäisiin delegoiduissa säädöksissä keskustelujen aikana neuvostossa. Nyt on saatu aikaan kompromissi, jonka puheenjohtajavaltio on esittänyt. Siinä todetaan, että mm, näyt väitteitä voidaan laatia tilastojen pohjalta tai ei, ja molemmat metodit ovat samanarvoisia, ja komissio on tehnyt aivan selväksi näissä neuvotteluissa neuvoston kanssa, kanssa Koreper-kokouksessa, että komissio on varsin epäileväinen tämän suhteen. Se on sitä mieltä, että ei ole asianmukaista ottaa näitä kahta näytemetodia ja asettaa niitä samalle ase, saman asemaan. Tän, näin voidaan heikentää koko yh, yhden ainoan tilitarkastus toimen periaatetta, jos komissio ei pysty harmonisoimaan tapaa, jolla näytteitä kerätään. Tämä ehkä vaaranalaistaa komission öö, tietojen luotettavuuden, jota on saatu kansalliselta taholta ja näin. Se voi vaikuttaa varsin vakavalla tavalla, joten komissio pitää kiinni tästä kannasta edelleenkin sitten 116 artikosta kohdasta 5, joka liittyy tähän aikaisempaan. Siellä on muutoksia, jotka liittyvät siihen, miten tilintarkastusviranomainen laatii tilintarkastusarvioinnin ja komission ilmaisut huolesta tästäkin asiasta ja on todennut, että sen mielestä molemmat nämä kysymykset suoraan liittyvät keskusteluihin koskien artiklaa 56 rahoitusasetuksessa ja näin ollen nämä kaksi kohtaa pitäisi panna omalle, omalle puolelle riippuen lopputuloksesta, jota syntyy keskustelusta koskien artiklaa 56. Contribution. Kiitoksia todellakin komissiodustaja Martin näistä puheenvuoroistanne. Haluaako EPPn varjoesittelijä esittää lausunnon? Olkaapa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia. Minä olen tosiaan tehnyt tiivistä yhteistyötä äh, aluevaliokunnassa ja haluaisin täälläkin muutaman sanan sanoa tästä äh, lausunnosta. Ensinnäkin äh, ruuhkasta johtuen tulin myöhässä paikalle, pahoittelen sitä, mutta ehkä juuri ajoissa kuitenkin vielä EPPssä niin olemme hyvin pitkälti samaa mieltä tarkistuksista, ainakin periaatteessa. Ja tämä koskee esimerkiksi artiklaa 4 näistä rahoitusoikaisuista, että jäsenvaltioiden tarkastusmenettelyssä täytyy ottaa se huomioon. Ja sama koskee myös viisi artiklaa, eli komission voimakkaammasta roolista tilintarkastuksessa – että komission pitäisi hyväksyä tällainen tarkastusstrategia ja tämä toisaalta tietysti saattaa tarkoittaa aikamoista hallinnoista takaa, niin että sen takia voitaisiin ehkä keskustella siitä, että olisiko tässä mahdollista tehdä tällaista mm, tarvekohtaista hyväksyntää tarkastussuunnitelmille Tästä voitaisiin vielä keskustella esittelijän kanssa. Sitten tarkistus 15 eli 137 artiklaan, niin siinähän on kyseessä nämä oikaisut, jotka sitten voitaisiin käyttää samassa otsakkeessa uudestaan. Tässä voitaisiin keskustella siitä, että olisiko jäsenvaltiolla todellakin sitten mahdollisuus käyttää jälleen kerran ilman mitään seuraamuksia näitä määrärahoja uudestaan vai pitäisikö nämä oikaistut summat ohjata komission hallintoon ja sitten tar- jo käyttää johonkin tiettyyn tarkoituksiin, vaikka infrastruktuuriin tai muihin polttaviin hankkeisiin. Eli voitaisiinko mä ikään kuin korvamerkitä tällaisiin hankkeisiin ja jättää komissiolle tässä vähän enemmän vastuuta. Sitten Yksi kysymys, jonka me vielä haluaisimme joka tapauksessa ottaa huomioon tässä hallinnoidussa varojen jaossa. Eli tarkastusviranomaisten pitäisi olla akkreditoituja. No se tietenkin helpottaisi komission tehtävää, eli voitaisiin näin käyttää resurssit sellaisiin maihin, jotka toimivat tässä avoimesti, mutta sitten pitäisi saada vähän lisäselvyyttä siihen, että minkälaiset valtuudet komissiolla on sitten ryhtyä tekemään erityistarkastuksia noissa jäsenvaltioissa. Eli tätä ehkä voitaisiin vielä vähän selkeämmin muotoilla. Sitten vielä viimeinen asia, tällainen luotettavuuslausuma jäsenvaltioista – tässä tarvitaan kyllä vähän enemmän avoimuutta. Siis toivoisimme, että jäsenvaltiot julkaisisivat itse nämä virheprosentit säännöllisesti ja että Euroopan parlamentti voisi sitten esittää tästä kysymyksiä ja jäsenvaltiot voisivat sitten jo omat aloitteisesti antaa näitä tietoja. Ja tässä EPP on varmasti yhteydessä asiasta vielä esittelijän. Kiitoksia. Thank you, Mr. And, uh... Kiitoksia, Mr. Piper. Haluatko komissio lisätä tähän jotain? Tässä oli ikään kuin kysymyksiä esitetty. No ei. No sitten edustaja Vaan. Päätössanat ovat teillä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Voin hyvin lyhyesti puhua. Ensinnäkin haluan kiittää varjoesittelijää näistä kommenteista ja laajasta tuesta hän on ottanut esille useita yksityiskohtia, mikä ei välttämättä ole yllättävää, koska kyseessä on aika tekninen ja yksityiskohtainen aihe. Ja mielelläni keskustelen näistä yksityiskohdista hänen kanssaan, kun tässä edetään. Ja ennen kuin kolmas viidettä esittää tarkistukset. Joten olen ihan avoin näille keskusteluille. Komission kommenteista Minusta on hienoa, että komissio kannattaa tätä näin laajapohjaisesti. Komissio otti esille kaksi kolme asiaa ja varmasti voimme katsoa niitä. Nämä asiat, jotka on otettu esille, korostavat sitä keskustelua, jota kävimme viimeisessä budjettivalvontavaliokunnassa, kun tätä työasiakirjaa tarkasteltiin. Ja keskustelussa on nimenomaan se, että pyritään varmistamaan se, että asiat ovat yksinkertaisia ja helppoja, ei pelkästään jäsenvaltioille ja edunsaajille, vaan samalla myös varmistetaan se, että vastuu EU-rahojen käytöstä eri rahastoissa ja hankkeissa kuuluu komissiolle. Tämä on otettu komission kanssa esille. Jotkut tarkistukset liittyvät tähän esimerkiksi se, joka koskee akkreditointia. Teoriassa se on sellainen asia, jota täysin tuo, niin varmasti useimmat kollegat tekevät näin. Mutta jos me akkreditoimme valvontaviranomaisia, joilla annetaan lisää toimivaltaa, niin meidän täytyy samalla olla varmoja siitä, että tuo loppuvastuu jää kuitenkin komissiolle. jotkut näistä asioista, niistä kysytään vielä, niistä varmasti keskustellaan uudelleen ja ne varmasti sisältävät myös joitakin tarkistuksia tässä asiassa, puheenjohtaja. Ja lyhyt kommentti tuomioistuimelta ihan tähän viime minuutille. Actually. Kiitos puheenjohtaja itse asiassa. Tämä asia nyt on avattu uudestaan. En kuitenkaan halunnut puhua aikaisemmassa vaiheessa, koska te ehkä muistatte, että noin kaksi kuukautta sitten sain tilaisuuden esitellä teille meidän miel- lausuntomme ja äh, esittelen oli varsin tyytyväinen tähän ja koska ei mitenkään ei kommentoitu hänen mietintöön, ajattelen, että ei ole mitään tarvetta puuttua tähän asiaan nyt, kun olen kuullut komission kommentteja ja varjoesittelijöiden puheenvuoroja, niin ensin toteaisin, että ennen, en, ensisijassa arvostamme ja tuemme esittelijänne herra Vogania. Erityisesti arvostamme häntä kahdessa asiassa, jotka komissio on kyseenalaistanut tarkistukset 7 ja 15. Hän ottaa mukaan niitä kohteja, jotka tilintarkastustuomioistuin lausunnossaan esitti. Olin erittäin tyytyväinen, että hän vastasi asianmukaisesti komissionistamiin kysymyksiin. Kohta 7 tarkoittaa sitä, että lopullinen vastuu edelleenkin on komissiolla – Tämän takia komission valvova rooli akkreditaatioprosessissa pitäisi ottaa huomioon. Ja mitä tulee tarkistukseen 15, on ainakin seitsemän kohtaa, jotka liittyvät tähän. En mene yksityiskohtiin. Haluan vain kiittää teidän esittelijänne yhteistyöstä ja näistä ehdotuksista. Ja toivon, että ne hyväksytään ja sitten täytäntöön pannaan se, tai otetaan mukaan seuraavaan asetukseen niin kuin esittelijänne toivoo. Kiitoksia. Puheenjohtaja, debate. Kiitoksia, kiitoksia kaikille. Kiitoksia siitä, että osallistut tänne. Jatkamme kokousta kello yhdeksän täällä samassa huoneessa. Coordinators meeting is at 5.40. Koordinaattorinen kokous on kello 5.45 tässä huoneessa.